kolejny punkt porządku obrad. Seuraavaksi esityslistalla on, ovat suulliset kysymykset, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistamiseksi. Seuraavaksi Linda McEvan, joka on tässä esittelen viisi minuuttia. Um, th- thank you very much, Mr. President. Kiitos paljon, puhemies. Komission jäsen, neuvoston edustaja, hyvät kollegat, olemme täällä nyt yövuorossa, mutta kyseessä on kuitenkin tärkeä kysymys ja siitä olemme varmasti yhtä mieltä. Halusimme tämän keskustelun tälle illalle, koska halusimme nähdä todellista sitoutumista komissiolta ja jäsenvaltioilta siitä, että ne ovat valmiita vauhdittamaan naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä. Toimet on otettava vakavasti, eikä, eivätkä ne saa jäädä toimielimissä vain tyhjäksi puheeksi. Tarvitsemme muutosta, sillä komissio edellisessä arviossaan totesi, että tulokset olivat hyvin hajanaisia ja huonosti dokumentoituja ja vain muutamat sitoutuneet yksilöt vastasivat tuloksista, eivätkä niinkään organisaatiot. Muutosta siis todella tarvitaan, mutta pelkäänpä, että tänään täytyy aloittaa negatiivisesti. Päätöslauselmaa esityksessämme pyydettiin komissiota antaman tiedonanto uudesta toimintasuunnitelmasta. Se olisi vahva poliittinen signaali siitä, että toimintatapojen muutosta tarvitaan ja että sukupuolella on merkitystä ja että naisten vaikutusvallan vahvistamisen pitäisi olla nykyistä tärkeämpää kehitysyhteistyössä. Vetosimme te- te- tiedonannon puolesta myös siksi, että kuulimme huhuja, jotka valitettavasti osoittautuivat todeksi. Komissio halusi nimittäin uuden toimintasuunnitelman julkistaa ähm, toimintaohjelmana eikä tiedonantona. Ja työasiakirja tästä aiheesta todella sitten tulikin. Olen puhunut komission edustajien kanssa ja kuullut heidän perusteitaan. He eivät halua tiedonantoa syystä tai toisesta. Joidenkin mielestä tämän asiakirjan statuksesta puhuminen on ihan turhanaikaista. Kuitenkin jos ajatellaan edellisen ohjelman arviointia, uskon, uskon että ymmärrätte, miksi tämä asiakirja on ja asia on otettava vakavasti. Komission ja ulkosuhdehallinnon henkilöstöä sekä Brysselissä että muualla on kannustettava ottamaan sukupuolikysymys vakavasti ja tämä elementti puuttui aikaisemmin kokonaan. Koko komission kollegion olisi pitänyt tulla tämän asian taakse. Se olisi ollut riittävän vahva viesti edustustoihin ja valtuuskuntiin sen sijaan, että tämä nyt on tällainen pelkkä henkilöstön työasiakirja. Toimintasuunnitelma ei varmaankaan ollut järkevin tapa lähteä virtaviimaistamaan tätä työtä komissiossa, mutta tilanne nyt on tämä. Ja komission jäsen Timmermans on feministi ja hän on todellakin sitoutunut tähän työhön. Tiedän, että neuvosto sen puheenjohtaja myöten on hyvin sitoutunut siihen myös. Päätöslauselman yksityiskohtiin mennäkseni peräämme nyt konkreettista politiikkaa, jolla on riittävät rahoitusvälineet. Haluamme että sukupuolten välistä tasa-arvosta tulee valtuuskuntien ydintoimintaa. Haluamme parempaa valvontaa ja haluamme ihmisoikeusvuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Haluamme toimenpiteitä koulutuksen saralla, syrjivien käytäntöjen lopettamisessa, samasta työstä pitää saada sama palkka, tarvitsemme äitiysterveyttä ja sen saatavuuden parantamista – ja tarvitsemme myös seksuaali- ja sukupuolikasvatusta ja ehkäisyneuvontaa. Komission jäsenteltä haluamme kuulla, miten rahoitussuunnitelmat aiotaan toteuttaa ja miten toimintasuunnitelmaa aiotaan konkreettisesti seurata ja valvoa. Ja lisäksi haluan kuulla, miten kestävän kehityksen tavoitteet, jotka pari viikkoa sitten allekirjoitettiin New Yorkissa, liittyvät tähän asiaan naisia ja tyttöjä koskevia, koskevia tavoitteita on vi, yhdeksän ja ne on nyt pantava täytäntöön tässä toimintasuunnitelmassa. Monien mielestä tarvitaan indikaattoreita, tarvitaan analyysitietoja ja niin poispäin. Jos, lapsi, jos naisia ja tyttöjä ei lasketa, jos heidän määränsä ei tiedetä, niin ei voida myöskään muuttaa heidän elämäänsä Toivoisin kuitenkin, että naiset ja tytöt itse huomaisivat nämä muutokset. Teillä komissiossa on tämän talon tuki toimintasuunnitelman uudistamiseksi. Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijä. Seuraavaksi Nikola Schmidt neuvostosta. Olkaa hyvä ministeri. Hyvä puhemies, hyvät näistä herrat, hyvät edustajat. Hyvä rouva, minun on myönnettävä teille eräs seikka. Minäkin olen feministi, koska minä olen entissä elämässäni ollut vastuussa kehitysyhteistyöstä ja tulin täysin siihen tulokseen, että kehitys on mahdollista naisten avulla. Naisia on koulutettava, heidät on otettava mukaan talouselämään ja kehityksen tulevaisuus riippuu naisista. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on EUn arvojen keskiössä ja myös sen säännöstössä. Euroopan unioni on tärkeimpiä naisten oikeuksien täytäntöön panijoita ja niitä ajetaan myös ulkosuhteissa. 2015 on tärkeä vuosi, koska nyt hyväksytään 2015 jälkeinen kehitysagenda, mutta tämän lisäksi on YK turvallisuusneuvoston päätös ja juhlistetaan myös Pekingin sopimuksen toimintasuunnitelman 20-vuotisjuhla. Ja siksi komissio on edistänyt tätä asiaa, jota pidetään tällä tärkeänä. Luxemburg puheenjohtajavaltiona tällä kaudella jatkaa neuvostossa aloitettua työtä, joka liittyy sukupuoleen ja kehitykseen. Lähdetään liikkeelle neuvoston toukokuista päätöksestä, joka koskee miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kehityksessä. Puheenjohtaja valtio aikoo varmistaa, että sukupuolikysymykset pidetään keskiössä sekä eu sisäisessä politiikasta ulospäin suuntautussa politiikassa neuvostossa tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja ulkosuhdepalvelun kanssa, jotta voitaisiin saada aikaiseksi tasa-arvosuunnitelma ja naisten vapauttamissuunnitelma. Sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyt ja myös tyttöjen ja naisten vapautuspyrkimykset ja tytöt kouluttautuvat yhä enemmän ja naiset saavat lisää autonomiaa. Yhä useampi nainen pääsee terveyspalvelujen pariin ja saa käyttää syntyvyyden säännöstelyä ja myös lapsuuden kuolleisuus on alentunut. Tämä kehitys ei kuitenkaan ollut tarpeeksi nopeaa ja se vaihtelee paljon eri alueiden ja maiden välillä, joskus jopa saman maan sisällä. Päivittäin kaikkialla maailmassa rikotaan naisten ja nuorten tyttöjen oikeuksia, kun vaiketaan koulutuksen pääsyä tai syrjitään työhönotossa, maksetaan huonompaa palkkaa samasta työstä tai on perheväkivaltaa seksuaalista hyväksikäyttöä, sukupuolinten silpomista. Näitä esimerkkejä on paljon ja muistuttavat siitä, kuinka tärkeää on, että Euroopan unioni jatkaa ponnistelujaan. Ja me toivomme, että tämä uusi komission äskettäin esittelemä toimintasuunnitelma, haluamme, että se on hyvä tapa edistää tyttöjen ja naisten oikeuksia. Sen pitää parantaa niiden oikeuksia, joita vielä tänään syrjitään. On hyvä, että on raportoitava täytäntöönpanosta ja tämä tehdään yhdessä eri EU-toimijoiden kesken. Toinen uusi asia on tämä institutionaalisen kulttuurin muutos, eli halutaan, että sukupuoli otetaan automaattisesti ja kaiken kattavasti mukaan sekä kentällä että toimistoissa seuraavien viikkojen kuukausien aikana. Neuvostossa jatketaan intensiivistä työtä tämän asian suhteen. Sukupuoli ja kehitys tulee esityslistalle kehitysministeriön kokoukseen joulukuussa. Tuolloin päätelmissä hyväksytään uudet ajatukset koskien miesten ja naisten tasa-arvoa. Euroopan unionin on jatkossakin oltava edelläkävijänä tässä taistelussa valtio aikoo tehdä kaiken tämän eteen. Kiitos. Kiitoksia. Nyt komission jäsen Tilianides. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet, hyvät kollegat. Olen täällä korvaamassa ystäväni ja kollegani Niven Mimitsa. Hyvä Lina McEvan, toivottavasti pystyn välittämään huolen aiheesi oikealla tavalla komissiolle. Kun katsotaan hitautta, joka sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa on. Haluamme hyväksyä erilaisia toimia, jotka ovat entistä kohdennettumpia. Haluamme toimia näin kaikissa ulkoisissa politiikossamme, mukaan lukien ulkoinen yhteistyö ja kehitys. Meidän täytyy tässä yhteydessä muistaa uudet kehitystavoitteet. Ja juuri näin komission yksiköt ja ulkosuhdehallinto on tehnyt, kun ne ovat laatineet tämän uuden toimintasuunnitelman vuosille 2016 ja 2020. Kun katsotaan tämän tavoitteiden sisältöä, tämä on vakaampi ja kunnianhimoisempi toimintasuunnitelma kuin nykyinen. Ja nykyinen toimintasuunnitelma aivan pian raukeaa. Tämä näkyy aiheissa ja maantieteellisessä kattavuudessa, joka toimintasuunnitelmalla on. Tämä pätee kaikkiin ulkoisiin toimimme, esimerkiksi humanitaarisen apuun, kauppaan, ja tätä sovelletaan kaikkiin kumppanuusmaihimme, erityisesti tai, tai sellaisissakin tilanteissa, kun maat ovat heikossa tilanteessa. Katsotaan naisia ja tyttöjä eri aloilla, niin että voidaan päästä eroon syrjinnästä ja taata naisille ja tytöille pääsy erilaisiin resursseihin ja antaa heille tukea yhteiskunnallisesti ja poliittisesti. Haluan korostaa, kuinka kunnianhimoinen tämä toimintasuunnitelma on. Eikä tämä mitenkään heikkene siitä, minkälaisessa muodossa tämä on toteutettu. Tämä on myönteinen askel eteenpäin. Euroopan komissio ja ulkosuhdehallinto ovat näin tehneet strategista johdonmukaista voimakasta yhteistyötä niin, että voidaan taata se, että naisten ja tyttöjen oikeudet konkreettisesti toteutuvat. Odotamme, että EUn jäsenvaltiot tukevat meidän uutta lähestymistapaamme pian äh, hyväksyttävien äh, neuvoston päätelmien kautta niin, että nämä toimet toteutuvat kaikkialla EU:ssa. Totta kai haluaisin kutsua myös Euroopan parlamentin mukaan näihin yhteisiin ponnistuksiin niin, että vaikutuksemme kentällä on mahdollisimman voimakas. Olen vakuuttunut siitä, että muutoksen on alettava kotoa. Ensinnäkin on saatava aikaan uudenlainen kulttuuri toimielimiin. Tarvitaan sitoutunutta johtajuutta, kaikissa toimielimissämme ja jäsenvaltioissa. Tätä kautta voidaan painottaa sukupuolikysymyksiä ja tasa-arvokysymyksiä. Täytyy taata myös oikeat resurssit, jotta tuloksiin päästään. Annamme erityistä tukea henkilöstöllemme lähetystyössämme eri maissa ja heitä myös koulutetaan kohdennetusti. Sitoumuksiamme voidaan myös mitata määrällisesti. Tällä hetkellä ponnistuksemme ovat jo noin 100 miljoonan euron luokkaa näihin toimiin. Ja vielä enemmän käytetään ohjelmiin muilla alueilla ja prioriteettialueilla. Tämä koskee esimerkiksi maahanmuuttoa, energiaa, maataloutta ja niin edelleen. Mutta kuitenkin niin, että johdonmukaisesti otetaan huomioon tyttöihin ja naisiin liittyvä näkökulma. Halutaan myös valvoa rakenteita, jotta eri toimijat kantavat vastuutaan ja ovat tilivelvollisia näistä toimista. Eli lopuksi haluaisin vielä toistaa sen, kuinka, korost, kuinka sitoutuneita olemme tähän uuteen toimintasuunnitelmaan ja haluamme saada muutosta aikaan. Toivottavasti parlamentti voi meitä tukea. Itse olen varma siitä, että parlamentti lähtee tukemaan komission aloitetta. Kiitoksia huomiostanne. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat ensin EPPstä. Tavo Ivor Stier, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensin haluan onnitella Suuristen kysymyksen laatia Linda ja, ja kiitän EUn toimintasuunnitelmasta siinä muodossa, jollaisena se meillä DV-valiokunnassa oli käsittelyssä. Otan esiin vain joitakin asioita ja kommentoin sitä, että olisi todellakin hyvä, että komissio antaisi tästä tiedoksi annon. Kymmenet miljoonat tytöt jäävät vuosittain pois koulusta ja hyvin monet myös naitetaan hyvin nuorina. Tytöt ja naiset eivät voi osallistua esimerkiksi koulutukseen ja työelämään. Joissakin maissa tyttösikiötä abortoidaan vain siksi, että ne ovat tyttöjä. Kysymys ei ole pelkästään naisasioista, vaan kansakuntien ja kokonaisten maiden asioista, sillä naisiin sijoittaminen kannattaa. Naiset käyttävät 90 prosenttia tuloistaan yhteisönsä ja perheensä hyväksi siinä, missä miehillä vastaava prosenttiosuus on 3-40 prosenttia. Naisiin panostaminen kannattaa joka suhteessa. Kyse on kestävästä kehityksestä ja sen tavoittelemisesta. Siinä yhteydessä naisten roolia ja asemaa kannattaa vahvistaa. Siksi viime vuonna päätöslauselmassa me korostimme selvästi sitä, että naisten ei pidä vain olla tasa-arvoisia, vaan heillä pitää olla keskeinen rooli uudessa toimintasuunnitelmassa. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä Frunzulica. Kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Ottaen huomioon, mikä tärkeää on vahvistaa naisten vaikutusvaltaa, sillä se on tärkeää 2015 jälkeisten kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamiseksi ja siksi 2017 puolivälin tarkastelu on hyvä mahdollisuus katsoa, miten kehitysrahastosta maksetuissa hankkeissa on huomioitu naiset ja tytöt ja muutettava tapa, jos näin pitää tehdä. Meillä on kaksi tavoitetta, jotka liittyvät naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Eli kyseessä on vaikutusvallan, naisten vaikutusvallan vahvistaminen ja äitiysterveyden parantaminen. Näihin ei kuitenkaan ole päästy mm, sukupuolten välisen tasa-arvoon pääseminen ja naisen vaikutusvallan vahvistaminen on edistynyt epätasaisesti eri maissa. Toimintasuunnitelma osoittaa, että nyt tarvitaan uusia toimia näissä asioissa ja Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission on asian sitoutunut olla, että kentällä nämä tavoitteet toteutuisivat. Ja siksi pidän hyvänä tätä ajatusta, että pantaisiin täytäntöön näitä toimia, joilla parantaan naisten oikeuksia sekä julkisella että yksityisellä sfäärillä. Pitää ryhtyä toimiin palkkaerojen suhteen ja mahdollistaa se, että naiset pääsevät samoin asemiin työelämässä. Nämä pitää asettaa tavoitteiksi. Meidän on pyrittävä välttämään syrjimistä, joka liittyy avioliittoon tai äitiyteen. Naisilla pitää olla oikeus kouluttautua eikä hinsä kohdistua minkälaista syrjintää. EUn ulkopolitiikan ja kehitysyhteistyön ulkoasian suhde ja maahanmuuttopolitiikan pitää kaikkien lähteä liikkeelle näistä periaatteista ja tämän pitäisi koskea myös naapurusalueita ja ehdokasmaita. Meillä on tehty yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja niillä alueilla käytetään raiskausta sodan välineellä. Tämä on lopetettava ja syylliset on saatava oikeuteen ja on tehtävä töitä kärsineiden naisten kanssa, jotta he voivat parantua. Vasta kun kaikki tämä otetaan mukaan toimintakulttuuriin ja sosiaalisiin arvoihin, niin ainoastaan tuossa vaiheessa saadaan yhteiskunta, joka on kaikille turvallisempi ja tasa-arvoisempi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi EC Rstä Skripek. Kiitoksia puhemies. On hienoa, että Euroopan unioni auttaa kolmannen, kolmansia maita, mutta me kuitenkin tällä tavoin pakotamme nämä maat tiettyyn sukupuoliin lähtökohtaan ja siihen, että tuetaan kuoleman kulttuuria. Kuitenkin Paavi on sanonut, että pitää painottaa peruskysymyksiä. Meidän on kunnioitettava näiden maiden historiaa, lakeja ja perinteitä. Emme me voi pakottaa pakottaa omaa ideologiamme niille tai tiettyä elämän malliamme. Meidän on edistettävä todellista ihmistä kehitystä kaikille ja tämän tulisi olla myös tämän parlamentin johtoidea. Meidän tulee suojella perusihmisarvoja. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmästä Becerra Basterechea. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Herra Schmidt ja Stelianides ja Rova Mökkivän tietä haluaisin onnitella 2030 kestävän kehityksen agenda vahvistaa naisten vaikutusvaltaa. Tämä on tavoitteena siellä naiset ovat enemmistönä tässä maailmassa. Heihin kohdistuu enemmän köyhyys, ilmastonmuutos, terveyspalvelujen puute. Sukupuolten tasa-arvo on tapa päästä sellaiseen maailmaan, jonka haluamme, eli tasa-arvoiseen ja hyvinvoimaan maailmaan. Tämä on allekirjoitettu 193 maan toimesta, jotta se voi pitkällä aikavälillä todella toteutua. On tärkeää päivittää toimintasuunnitelmaa, koska siitä tulee puitteisto Euroopan tasolla, jotta päästäisiin niin tavoitteisiin, jotka kaksi viikkoa sitten asetettiin, pitää päästä eroon naisiin ja tyttöön kohdistuvasta väkivallasta. Nyt yksi kolmesta naisesta maailmalla, myös Euroopassa, he kärsivät fyysistä tai psykologista väkivallasta siksi, että naisia naisten oikeuksien parantamiseen on laitettu 100 miljoonaa euroa, mutta olisi hyvä, että tämän lisäksi allekirjoittaisiin Istanbulin eh, sopimus, mutta on myös tärkeää korostaa koulutusta. Tämä on kantoista vaikutuksiltaan, sillä näin naiset saadaan kestävän kehityksen ytimeen ja siksi on tärkeää saada aikaiseksi maailmanlaajuinen koulutusrahasto, jotta voidaan päästä tavoitteeseen numero neljä, että varmistetaan kaikkiin kohdistuva koulutus, niin että kaikilla on samat mahdollisuudet, kuten Jeffrey Sachs YKsta sanoo. Vain näin voidaan saada naisista sellaisia toimijoita, jotka tulevat muuttamaan asioita. Jos kohdistetaan tyttöihin, niin pojatkin tämän saavat. Kiitoksia. Seuraavaksi Gue Angel-ryhmästä. Lola Sanchez Caldentei, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Sukupuolten tasa-arvo on ihmisoikeus ja se on myös perusperiaate EU:ssa. Kuitenkin naisten palkka on keskimäärin 30 prosenttia matalampi kuin miehillä. Naisten on myös hankalampi löytää töitä ja naisiin kohdistuu usein parisuhteessa väkivaltaa tai vieraan taholta seksuaalista hyväksikäyttöä. Meillä ei ole samoja oikeuksia kuin miehillä. Ensimmäinen toimintasuunnitelma pitää sisällään heikkouksia. Ja huomisessa äänestyksessä peräänkuulutetaan tehokasta toimintasuunnitelmaa ja me tuemme sitä. Sukupuolikysymykset pitää saada mukaan kaikkeen politiikkaan, erityisesti kehityspolitiikkaan ja kaikki sukupuolten tasa-arvon esteet pitää saada poistettua, erityisesti taloudelliset, koska tämä altistaa naiset köyhyydelle ja syrjätä heidät. Nyt riittää säästötoimet. Me naiset olemme kärsineet niistä kaikkein eniten. Meidän täytyy taata aborttioikeus, vapaa ja ilmainen aborttioikeus. Ilman sitä tasa-arvo ei voi koskaan toteutua. On äärimmäisen tärkeää, että tämä toimintasuunnitelma olisi tiedonanto ja saisi laajan tuen. Naisten tiellä on edelleen esteitä. Me olemme edelleen B-luokan kansalaisia. Kiitoksia. Gracias. Um... Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden ryhmästä Jordi Sebastia. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitos, puhemies. On surullista nähdä, että täällä on näin vähän ihmisiä paikalla. Koskaan aikaisemmin näin ei ole käynyt. Mutta ehkä joskus aikaisemmin, kun puhuttiin tasa-arvosta, aina näistä asioista puhutaan ne myöhään illalla, kun on vähän ihmisiä paikalla. Toivottavasti tämä on vain sattumaa koska tämä on tärkeä asia. Tämä aloite on todella tärkeä. On tärkeää päästä eroon naisten syrjinnästä kaikkialla maailmassa. Meidän on otettava mukaan todellisesti, ei ainoastaan enää salahelillä tämä periaate kehitysyhteistyöpolitiikkaamme. Tämä teksti on tärkeä, mutta on harmista, että se on ainoastaan työasiakirja eikä komission virallinen tiedonanto. Ei ole selvää, miten saadaan rahaa tähän suunnitelmaan eikä miten voidaan rahoittaa tasa-arvosuunnitelmia. Jos ei ole rahaa, niin tässä ei päästä kovinkaan pitkälle. Ja voimme tätä tekstiä tukea, mutta tämä ei riitä. Me haluamme lisää rahaa ja lisää todellisia toimia, jos halutaan todella edistää tasa-arvoa. Tämä pitää ottaa mukaan kaikkeen EU-politiikkaan. ENF Group. Kiitos. Seuraavaksi ENF-ryhmästä Truszczynski, kaksi ja puoli minuuttia. monsieur le président chers collègues kiitos puhemies hyvät kollegat tässä on taas tärkeä mietintö mutta ei kuitenkaan päästä eteenpäin koska ideologiset mitä ovat. Täällä puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja puhutaan siitä, miten kaksituhatta 2015 asti kestävän suunnitelman toteutumattomuudesta ja sanottiin, että kehitysmaissa naisten asema ei ole vahvistunut. Ette kuitenkaan muista, että täällä ei mainita sitä, että tuolla on aina kohdeltu naisia väkivaltaisesti. Kenelle tämä viesti menee? Ei olla tarpeeksi rohkeita Täällähän fundamentalisti-islamistit ovat kaikkialla, myös täällä Euroopassa, Prestin imaami Ranskassa eh, sanoi, niin kuin eri lehdissä on kirjoitettu, että jos nainen lähtee kadulle ilman huntua, niin ei ole yllättävää, että miehet käyttävät häntä hyväksi. On selvää, että heidän asemansa on hyvin kaukana eh, niissä maissa, joissa naisia käytetään hyväksi. Ja sitten on terroristijärjestöjä, kuten ISIS ja Boko Haram. Ne ovat todella vaikutusvaltaisia, vaarallisia. Ja nämä terroristijärjestöt ovat EUn ja Yhdysvaltain ja Persian Lahden maiden ansiota ja niissä ei kuitenkaan noudateta näitä arvoja. Haluaisin palata vielä 700 edustajan kokoukseen, euroasian kokoukseen. Siellä oli yrityksistä, yliopistoista ihmisiä kertomassa heidän asemastaan sekä töissä että henkilökohtaisesti ja fyysisesti näissä maissa, joissa islamistiterroristit toimivat, kertoivat, että heitä raiskataan ja sukupuolielimiä silvotaan, niin tämä synnyttäminen tulee mahdottomaksi. Pitäisi auttaa hallituksia taistelemaan näitä terroristeja vastaan. Täällä puhutte toimista, jolla voidaan helpottaa LGBTI-ihmisten asemaa. Tarvitaanko näissä maissa todella tätä ja kuinka pitkälle aiotte ajaa näitä imperialistisia ajatuksianne? Uh, deputy Julie. Kiitoksia. Seuraavaksi Girling, minuutti. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Tuen naisten vaikutusvallan vahvistamista koskevia toimia ja pidän tätä aihetta koskevaa toimintasuunnitelmaa hyvänä. Kannatan Mäkävänin vetoomuksia, jotka on suunnattu komission hallinnon suuntaan. Sen suuntainen edistyminen on aivan välttämätöntä. Naisia koskevat tavoitteet on otettava kestävän kehityksen tavoitteista kehitysyhteistyön keskiön ja esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisessa niillä on tärkeä asia. Vaikka toimintasuunnitelma on minusta hyvä asia, minulla on joitakin varaumia. En kannata sitä, että tiedottamista ja menetelmiä painotetaan niin paljon, vaan haluaisin, että toimet ja rahat suunnataan varsinaisiin, varsinaiseen toimintaan. Epäilen myös avun tehokkuuden mittaamista nykyisellä tavalla. Ja Britannian hallitus on tehnyt oman menetelmänsä avun vaikuttavuuden arviointiin ja se perustuu vaikutusten arviointiin. Se on tärkein ja paras lähestymistapa. Deputy Catherine. Kiitoksia. Seuraavaksi Catherine Bader. Kiitos puhemies. Kiitos Linda tekemästä tekemästäsi työstä. Eurooppalainen tasa-arvo on pitänyt sisällään sukupuolten tasa-arvon, joten tämän täytyy olla strategioissamme keskeisenä osana, kun katsomme kehitysyhteistyötä ja vuosi tuhat tavoitteita. Naisten pitää päästä eroon väkivallasta, se täytyy saada mukaan strategioihin. Tiedämme, että konfliktialueilla Naisiin kohdistuu seksuaalista väkivaltaa Boko Haram Nigeriassa esimerkiksi harjoittaa tätä. Sama toistuu monissa muissa paikoissa, kuten pakolaisleireillä. Mutta on totta, että on myös totta, että tällainen väkivalta aiheuttaa useita raskauksia. Olisi tärkeää kansainvälisin säännöin taata turvallinen abortti. Naisilla pitää olla oikeus harjoittaa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiaan. Tämä on todella tärkeää naisten vapauden ja voimaanottamisen kannalta. Naisten pitää saada nämä oikeudet käyttöönsä ja jos välttämätöntä myös turvallinen ja laillinen abortti. Meidän on tuettava naisia konfliktialueilla ja niitä naisia, jotka pakenevat väkivaltaa. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi GUE NGL-ryhmästä Eleonora Forenza. Kiitos puhemies. Perussopimusten nimissä ja EUn strategioiden puitteissa kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030, jotka YK on juuri julkaissut, niin näiden pohjalta on välttämätöntä lähteä toteuttamaan toista tavoitetta sekä EUn että jäsenvaltioiden taholta. Tämä tavoite koskee sitä, miten naiset pääsevät terveyspalveluiden ja koulutuspalveluiden piiriin. Halutaan, että naiset voivat valita oman työnsä ja voivat saada siitä myös saman palkan kuin miehet Meillä on tietoa, joiden mukaan tiedämme, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä alueita, joilla toimia vaaditaan. Tarvitaan sukupuolten tasa-arvoindikaattoreita myös alueellisesti ja tätä kautta pitää pystyä valvomaan tilannetta tehokkaasti. on katsottava erityisesti kehittyviä maita, koska niiden tilanne koskee myös meitä. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Kaksi puhujaa. Ensin rouva tai ei sittenkään. Edustaja Santos. President. Eh, Kiitos puhemies. 2010-2015 vuosina voimassa ollut ohjelma tähtäsi uusien eh, toimintatapojen kehittämisen kehitysyhteistyössä. Kuitenkin on niin, että jotkin uudenlaiset lähestymistavat voisivat olla toisempia. 2010 ja 15 vuosien ohjelmaa täytyy tehostaa etenkin institutionaalisen kulttuurin alalla. Näiden asioiden on tultava keskeiseksi osaksi Euroopan unionin politiikkaa ja meidän on pidettävä niitä esillä myös maailmanlaajuisesti. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten rooli on oltava keskeinen kulmakivi kaikessa työssämme. Nämä asiat on otettava huomioon myös kauppapolitiikassa Reilu kauppa on voimakas tekijä, jolla voidaan parantaa taloudellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä alkuperätietoisuutta. Kiitos. Uh, obrigado. Thank you. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Marias. Kiitoksia. EUn on torjuttava työpaikoilla tapahtuvaa sukupuolista syrjintää ja meidän on testattava naisten roolia kehittyvissä maissa. Käymme läpi talouskriisiä ja tämäkin näkyy siinä, minkälaisia palkkaeroja esimerkiksi on. Ja naiset ovat kärsineet korkeammasta työttömyydestä kuin miehet. Naisia syrjitään esimerkiksi palkkaamisessa. Naiset ovat kärsineet kriisistä kaikkein eniten. Työttömien naisten määrä vuoden 2015 alkupuoliskolla on yli 30 prosenttia. E, on toimittava niin, että palkkaerot poistetaan voidaan taata eläkejärjestelmien avoimuus ja meidän on taattava naisten oikeudet myös äityteen. Naisten erottaminen työstä täytyy kieltää silloin, kun naiset ovat raskaana. Kiitoksia. Ja nyt sitten vieraamme komissiosta, komission jäsen Stylianides. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin onnitella taas kerran arvon kollega Linda McAvania siitä, että hän on niin paljon panostanut tähän haastavaan asiaan. Haluaisin myös sydämestäni kiittää tästä hedelmällistä keskustelusta tässä vaiheessa ja vaikeaan aikaan. Tämä osoittaa, että meidän kantamme ovat hyvin samantapaisia ja pyrkimyksemme myös, kun ajatellaan naisten ja tyttöjen elämän parantamista kumppanimaissa. Toivottavasti teidän pääajatuksenne on huomioitu uudessa sukupuolitoimintapuitteistossa ja toivottavasti voimme jatkaa vuoropuhelua sen täytäntöönpanon tiimoilta. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, että te kaikki olette niin paljon panostaneet sukupuoliasioihin, erityisesti tänä vuonna, kun on tullut kuluneeksi 20 vuotta Pekingin toimintasuunnitelmasta ja YK on päätöslauselmasta, joka koskee turvallisuutta. Ja me olemme hyväksyneet 2030 agendan, johon kaikki pitäisi ottaa mukaan, erityisesti naisia ja tyttöjä saa unohtaa. 2030 agenda on maailmanlainen puitteisto. Siinä on kunnianhimoisia tavoitteita, korostetaan siitä, kuinka tärkeä sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan vahvistaminen on, jos halutaan päästä kestävään kehitykseen. Niin kuin Euroopan unioni kaksi viikkoa teki selväksi New Yorkissa, haluamme sellaisen maailman, jossa todella toteutetaan ja arvostetaan tyttöjen ja naisten arvoja kaikkien toimesta sellaisen maailman, jossa kaikki pystyvät tekemään, antamaan koko panoksensa ja myös sen eteen, että yhteiskunnasta tehdään oikeudenmukaisempi. hallinnossa ja komissiossa halutaan tehdä tästä todellisuutta niin, että tämä sukupuolipuitteista pannaan todellakin täytäntöön kaikkien toimijoiden kanssa tässä jäsenvaltiot, kumppanuusmaat, kansalaisjärjestöt, järjestöt, kansainväliset järjestöt, yritykset ja kaikki muutkin sidosryhmät olisivat mukana. Ja tietysti komissio tavalliseen tapaan laskee sen varaan, että tämä talo on meidän avainkumppanimme. Kiitos. Evharisto. Kiitoksia kovasti, hyvä komission jäsen. Nyt päätämme tämän keskustelun.